Dear colleagues, I think we start the meeting. Hyvät kollegat, eiköhän aloiteta, sillä aika kuluu. Toivottavasti kollegoja saapuu lisää ennen äänestyksiä. Nyt jatkamme kohdasta 10. Kohta 10 on marie thérèse Sanchez-Schmidtin mietintö tavoite kolmesta, alueellisen yhteistyön haasteen, rajat ylittävän yhteistyön sekä kansojen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma. Haluaisin heti antaa puheenvuoron Marie-Theresille, jotta hän voi esitellä tämän aiheen. Voilà. Euh, Kiitos paljon rouva puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat. Ensinnä haluan kiittää aluekehitysvaliokuntaa, jonka ansiosta voimme käy, hyödyntää tätä tilaisuutta ja keskustella rajat ylittävästä yhteistyöstä. Olen varma, että tältä päivän keskustelu tulee olemaan hedelmällistä ja voimme myös syventää pohdintaa. Me haluan myös kiittää kahta puhujaa, professori Charles Rikia ja Guillermo Ramirez jotka ovat vastanneet myöntävästi kutsuumme ja matkustivat tänne asti, ottaen huomioon nämä epäsuotuisat sääolosuhteet. Ei ollut ihan helppoa tulla tänne. Nämä kaksi henkilöä ovat aluekehityksen asiantuntijoita Euroopassa. Minä voin esitellä heidät lyhyesti. Professori Charles Rikke Tapasin hänet alueiden komitean konferenssissa hän on Euroopan alueiden seurantakeskun johtaja. Hän toimii Geneven yliopistossa. Hän on tehnyt, julkaissut paljon yliopistollista tutkimustyötä. Se on hyödyttänyt paljon Euroopan union työtä ja Euroopan neuvoston työtä. Hän on paljon tehnyt työtä rajat ylittävän yhteistyön alueella. Hän on laatinut asiakirjoja rajat ylittävästä yhteistyötä, joista on laadittu uusia painoksia ja se on painettu usealla eri kielellä. Martin Guillermo Ramirez on Euroopan raja-alueiden yhdistyksen pääsihteeri. Guillermo tekee tällä hetkellä työtä alu raja-alueiden yhdistyksessä – joka perustettiin vuonna 1971. Se on kaikista vanhin alueellinen yhdistys, riippumaton Euro, muusta Euroopasta, ja siinä on yli sata jäsenjärjestöä. Kollega Lambert Van Nistelrooy oli tämän yhdistyksen puheenjohtaja vuonna 2004-2009 viime lokakuussa 28. päivä meillä oli kokous, jossa kävimme ensimmäisen mielipiteiden vaihdon ja keskustelun tavoitteen kolme tulevaisuudesta. Ihan lyhyesti muistutuksena alueellinen yhteistyö tuli vuonna 2007 kolmanneksi tavoitteeksi kohesiopolitiikassa. 8,5 miljardia on euro, budjetti 2007-2013 ja se on 2,5 prosenttia aluepolitiikan budjetista. Se on jaettu kolmeen osaan rajat, rajat ylittävään yhteistyöhön, alueiden alueelliseen yhteistyöhön ja kans, ylikansalliseen yhteistyöhön. Kaikki nämä haluavat vastata yhteiseen haasteeseen. Monet teistä ovat puhuneet tästä aivan itsestäänselvästä lisäarvosta, joka alueiden yhteistyö pitää sisällään koko eurooppalaiselle rakentamiselle yhteistyölle. Meidän pitää saada kansalainen meidän toimintamme keskiöön, koska tämä yhteistyö me edellyttää eurooppalaista konkreettista ja elävää integraatiota. Ajatus kehittää Erasmuksesta tavoitteen kolme puitteissa alueellisten valtuutettujen kesken on saanut keskeisen osan. Me olemme puhuneet makroalueista tavoitteen kolme sisällä ja niiden rajo- rahoittaminen on vielä selkiytettävä. Minä olen sitä mieltä, että tämä makroalueellinen logiikka on kannustettavissa, mutta sitä ei saa pakottamalla viedä läpi mihinkään. Meidän pitää saada joustava alueellinen kohesio, joka olisi inhimillinen, jotta jokainen voisi sopeutua siihen ja hyötyä siitä mahdollisimman paljon. Viimeisimmän keskustelun aikana Euroopan komissio on julkaissut viidennen, viidennen kohesioraporttinsa, jotka otettiin tässä valiokunnassa vastaan hyvänä pohjana tulevalle työlle. Siinä suositetaan tiivistä yhteistyötä kohesiopolitiikan ja 2020 strategian välillä. Jos me voimme paremmin kohdentaa varojen käyttöä ja jos painotetaan hyviä tuloksia, niin silloin tämä yhteistyö on hyvä. Alueellinen kohesio on läsnä, vaikka nämä rajat ylittävät yhteistyön ja rajakysymykset olisivat voineet saada vähän enemmän huomiota. Jos otetaan kaupunkikysymykset, niin mukaan tämä viides raportti on mielenkiintoinen silloin, kun halutaan organisoida operatiivisia ohjelmia ja silloin voidaan myös ajatella, mitä on otettu aikaisemmin esille, operatiiviset ohjelmat, jotka kattavat, jotka kattavat useita alueita ja rajat ylittävää yhteistyötä. Komissio ehdottaa myös monikansa, ylikansallista osiota näille makrealueille ajatus on mielenkiintoinen, koska makroalueet antavat hyvän täydentävän lisän näille eri tavoitteille, joka perustuu laajempaan alueellisuuteen. Ei pidä kuitenkaan mitään pakottamalla viedä läpi epävirallisen ministerikokouksen loppupäätelmät kohesiopolitiikasta, joka tämä kokous pidettiin Liesissä 22.–23. päivä, oli hyvä alkusysäys. Kokouksen loppupäätelmistä sukeutui konsensus ministereiden kesken laajat ja hyvä arkkitehtuuri tavoitteelle kolme korostivat, kuinka välttämätöntä on Mm, on painottaa tätä tavoitetta vielä enemmän. Jokaisen kannanotot tulivat selkeästi esille ja sen myötä me olemme pystyneet luomaan hyvän, rakentavan, pragmaattisen kannanoton tässä parlamentissa. Tässä muutama alustava sana keskustelua varten ja annan puheenvuoron meidän esitelmiöitsijälle, jotta voimme syventää keskustelua ja jatkaa pohdintaa tästä. Kiitos. Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron Martin Guillermo Ramirezille. Hello. Yes. Eh, bien, hablaré en español, ya que... Puhun espanjaa, koska minulle on annettu tämä mahdollisuus, enkä voi usein sitä toteuttaa. Ah, Ensin haluan kiittää Maria Teresa Sanchez Misiä siitä, että hän on kutsunut meidät yhdistyksen tänne. Se on miellyttävä tehtävä ja kunnia meille olla läsnä täällä, koska meidän yhdistyksemme keskeisin tehtävä on puolustaa raja-alueiden etuja ja sen takia meillä, me olemme usein voineet tehdä työtä strategisten liittolaisten kanssa, jotka eivät koskaan ole pettäneet meitä. Eli me olemme loppujen lopuksi aina kuitenkin voineet, loppujen lopuksi voineet vaikuttaa hyvin vähän, mutta kyllä me olemme pystyneet tuomaan esille meille tärkeitä puolustettavia tekijöitä. Komission aluepolitiikassa näin on, näin on kyse alueiden komiteassa ja näin on myös, jos ajatellaan tätä parlamentin valiokuntaa. Eli voimme vaikuttaa näiden välityksellä. On erittäin mukavaa tulla tänne puolustamaan meidän kantaamme, koska me, mikäli ymmärsin oikein, niin jos ajatellaan suuria linjoja, niin mitä täällä luonnostellaan, niin olemme niistä ihan prikulleen samaa mieltä. Täällä puhutaan subsidiariteetista, se pitäisi sisällyttää alue- ja paikallisviranomaisten toimintaan enemmän, tehdä enemmän Eurooppaa näiden instanssien kanssa ja pyriä toimimaan siten, että jäsenvaltiot tekevät enemmän, luovat enemmän Eurooppaa. Ja enemmän pitäisi myös puhua ehkä teoreettisesti, mutta kun puhutaan politiikasta, politiikoista, niin siihen pitää kytkeä eurooppalaiset rahastot, niin silloin käytetään aikalaista dialektista keskustelua eri paikallisten alueisten ja kansallisten viranomaisten tasojen välillä. Jos on kyse alueellisten territorioiden välistä yhteistyöstä, niin se on ehkä keskeisintä. Meillä on pitkä argumentointi, jonka voisimme esittää. Se on aika vaikea joskus ymmärtää, mutta en aio sitä tässä kokonaisuudessaan esittää, vaan kertoa ihan sähkösanomanomaisesti, mitkä ovat keskeiset kohdat, kun harjoitamme rajan ylittävää yhteistyötä, miten me hahmotamme tuleisuuden ja mit, mitkä, minkä takia ja mitkä, mitä Maria Teixeira Sanchez-Misin laatima mietintö on vaikuttanut meidän työhömme. Ja varmasti tämä samanlaisia keskusteluja käydään myös muualla, muun muassa alueiden komiteassa. Ensinnäkin me, me olemme ihan eurooppalainen e- yhdistys. Meidän kumppanimme ovat raja-alueiden yhdistyksiä, vähän asutettuja maaseudun alueita. Ja, ähm, ja joskus on, kun, kun on kyse päätöksenteosta, niin silloin usein puuttuu tärkeitä infrastruktuuria, ja jossa nuoret, jos niillä on mahdollisuus, niin ne nuoret lähtivät pois näiltä rajalueilta, harvaan asuilta tyyppiseltä rajalueilta. Jos nuoret löytävät Erasmus-ohjelman tai mikä tahansa, joka mahdollistaa heidän poislähtönsä, niin he lähtevät, mutta meidän yhteistyökumppanimme erilaiset yhdistykset, tahot, toimijat pyrkivät tekemään näistä alueista riittävän puolensa vetämiä, että ihmiset eivät lähtisi. Me käytämme poliittisia keinoja, pyrimme olemaan dynaamisia, mutta jos nuoret lähtevät, silloin joskus ei voi vain tehdä mitään. Eli sen takia me pitäisi, pitäisi saada nämä nuoret takaisin raja-alueille, jotta he olisivat aktiivia tässä hyvällä, tällä hyvällä alueella. Jäsenalueiden pitäisi ottaa ehkä enemmän huomioon nämä raja raja-alueet, kun ne lähtivät, lähtivät luonnostelemaan kehityspolitiikkaa, mutta pitäisi yhdistää ja koordinoida sitä paremmin jäsenalueiden kesken, eli parempaa rajat ylittävää yhteistyötä. Raja, mm, jos ajatellaan, ja tätähän on yritetty viedä läpi usean vuosikymmenen ajan, tämä, meillä on ollut kuitenkin Meillä on Interreg-ohjelma, joka on ollut hyvin menestyksekäs. Se on ollut 20 vuotta jo käynnissä pienin varoin, pienin projektein kivi kiveltä lähdettiin eteenpäin, mutta nyt meillä on aika, aika suuren luokan varoja, jos ajatellaan koko EU-budjettia, niin, niin kyllä me olemme kasvattaneet varojemme käyttömahdollisuutta, mutta jos ajatellaan ihan tavoitteiden kannalta, niin nämä ohjelmat ovat lukuisia sitä rahoittavat jäsenvaltiot ja lisäksi näitä ohjelmia rahoittavat kansalliset tasot, joten takuut on saatu siitä, että nämä rajat ylittävä yhteistyö yli vuosien ajan voidaan harjoittaa myös konkreettisesti maaperällä. Jos, me, jos tehdään arviointia näiltä kolmelta eri Interregin vaiheelta, niin voidaan sanoa, että se on ollut menestykselikäs. Rajat ylittävä yhteistyö liittyy, on, on meidän työympäristömme ja sen takia Tällä hetkellä 75 prosenttia, se on, 75 prosenttia on tätä alueiden, on alueiden politiikkaan liittyvä rajat ylittävä yhteistyö, mutta kunnat, eh, rajat voivat luoda verkostoja, voivat koordinoida keskenään, voivat tehdä yhteistyötä paremmin. Minä haluan puhua rajat ylittävän yhteistyöhön raja-alueisiin, koska niillä on erityisluonteen piirteitä, koska vain jos äh, koordinoidulla politiikalla tietyillä valvontajärjestelmillä voidaan viedä tätä läpi ja sillä tavalla vain voidaan kestävästi kehittää näitä alueita. Tämän lisäksi, jos ajatellaan raja-alueita Euroopassa, niin jos menee yli, jos, sinä puhut, jos se on vielä enemmän kuin näitä ohjelmia, jos ajatellaan, että on kulunut 50 vuotta, kun kehitetty kehiteltiin ensimmäinen rajat ylivä yhteistyö. Tässä on kyse todella laboratoriotyöstä. Ihmiset, jotka asuvat näillä alueilla, jossa kehitellään näitä uusia ohjelmia, niin he ovat paremmin tietoisia äh, eurooppalaisista rakentamishankkeista kuin kansalaiset, jotka asuvat Pariisissa tai Madridissa tai Berliinissä. Ja näille raja-alueiden ihmisille äh, pääkaupunkiasiat ovat kaukaisia. Näille raja-alueiden ihmisille nämä ohjelmat, jotka ovat käynnissä, jotka hahmotellaan Brysselissä, ovat heille joka päivästä elämää. Se on tae heille siitä, että he saavat myös terveydenhuoltoa, he saavat myös aktiivista työllisyyspolitiikkaa osakseen, koska siellä on paljon ihmisiä, jotka raja-alueillakin etsivät mm, työtä. Anteeksi, anteeksi, sanoo puhuja. Loppujen lopuksi on kyse no, kyse haasteista, joihin näiden rajaluiden ihmiset törmäävät ja niitä yritetään mm, heikentää toteuttamalla eurooppalaisia ohjelmia mahdollisimman konkreettisesti. Samalla tavalla voidaan todeta, että Euroopan raja-alueet ovat todellisia moninkeskisen hallinnon todellisia laboratorioita. Viimeisinä vuosina on, viime vuosina on to, käyty mielenkiintoista keskustelua siitä, mitä tämä monitasoinen hallinto voisi tehdä mm, miten tämä voisi toteutua myös Euroopan union tulevassa, tulevien vuosien kehityksessä. Euroopan meidän todellisuudet, todellisuudessa meidän tulevaisuudet ovat sitä, että jos halutaan arvioida objektiivisesti näitä, me olemme tehneet myös epävirallisia arviointeja ja ne ovat olleet hyvin positiivisia. Tänä, tänä päivänä kaikki raja voivat voittaa tässä Euroopan Euroopan unionin rajat ylittävässä yhteistyössä. Jos ajatellaan subsidiaripolitiikkaa, jos käytetään rakennerahastoja ja kohesiorahastoja asianmukaisesti sillä tavalla, että alueyhteistyö olisi tehokkaampaan ainoa ainoa, meidän pitää dynamisoida enemmän näiden alueiden yhteistyötä, saada enemmän vuoropuhelukumppaneita, enemmän kumppaneita. Tässä olivat ne keskeisivät tavoitteet. Tässä mielessä olemme saaneet käyttöömme lakisääteisen instrumentin, joka ensimmäistä kertaa on sovellettavissa koko EUn alueella. Euroopan alueiden välinen yhteistyöinstrumentti tietyssä määrin 2007, kun julkaistiin tämä, tätä, tämä ensimmäinen kerran, se oli hyvin muodikasta. Siinä oli se riski, että siinä ö, oltaisiin hajotettu koko siihen asti eurooppalaisen raja-alueiden yhteistyön rakenne. Mutta ei tästä ole kysymys. Siitä on monia alueita, jotka ovat kymmenen vuosien ajan tehneet työtä ja olleet tyytyväisiä siihen. Joka tapauksessa tämä instrumentti ei ole mitenkään sitova. Se on elementti jälleen kerran, joka on julkisoikeudellinen instrumentti alkaa harjoittaa yhteistyötä rajalueilla eh, eri, kun, eri kunnallistason viranomaisten kanssa. Te voitte kuvitella, että jos nämä erilaiset hallinnolliset, lainsäädännölliset järjestelmät, erilaiset filosofiat eh, joutuvat ottamaan mittaa erilaisista politiikoista rajalueilla. Silloin pitää olla yhteinen, kattava, julkishallinnollinen, eurooppalainen instrumentti, joka pyrkii harmonisoimaan tätä työtä eri tasoilla. Ja tämän instrumentin myötä minä haluaisin puhua vielä makroalueista. Uusi muoti, joka tuli esille oli makroalueiden muoti. Ja minä haluan käyttää sanaa muoti. On jonkin eurooppalaisia aloita, jos, puhutaan euroalueesta, siellä on työyhteisöitä. Sen jälkeen on luotu, uh, sen jälkeen on luotu näitä makroalueita. Ne luotiin sen jälkeen, että haluttiin käyttää ihan viimeisiin, vihoviimeisintä yhteistyön malliota, jotta saataisiin enemmän varoja. Mutta tässä eh, Euroopan unionin komissio tässä valiokunnassa täytyy tietää, että minkä takia on vaihdettu rakennetta. Makroalue tarkoittaa sitä, että ehkä saataisiin enemmän varoja, mutta ehkä täytyy muistaa eri sidosryhmät, koska kaikissa näissä ohjelmissa ja hankkeissa on tietysti sisältö eikä rakenne. Ensin pitää luonnostella tehtävät ja sen jälkeen pitää luoda rakenne. Eikä saa äh, jäädä tämän makroalueiden muodin valtavirtauksen äh, piiriin pitää tehdä hyviä päätöksiä ja totta kai ottaa ensikädessä huomioon kansalaisten edut. Makroalueet ovat hyvä aloite, jos tässä on kyse siitä, että pyritään laatimaan verkostoja intressiverkostoja. Ensimmäinen makroalue on Baltian alueiden makroalue. Se on ihan järkevää, koska siinä on kyse suuresta alueesta, jossa missä siellä on kyse pienistä, pienistä väestömääriöistä, mutta haasteet ovat suunnattomat, eli on ihan järkevää koordinoida tämän makroalueen instrumentin välillä tätä aluetta. Ja sitten jos ajatellaan monikansallisia <clears throat> ohjelmia luonteeltaan, niin se tarkoittaa sitä, että myös rajat ylittävät yhteistyöt, kuten Interreg, voidaan toteuttaa makroalueen <clears throat> ohjelman myötä, mutta makroalueet ei pitäisi tehdä ihan miten vain vähän typerästi, jos sallitte tämän termin. Voi, olla myös Tonavan makroalue, jota ollaan hahmottelemassa ja monia muita, mutta nyt tällä hetkellä ovat nämä, ne ovat pieniä raja-alueiden yhteistyömakroeleita, joita ollaan suunnittamille. Ne ovat työyhteisöitä, nyt, nyt, nyt niitä halutaan kutsua makroalueiksi. Niitä ei saa sekoittaa edellisiin termiin, joka oli työyhteisö, Toinen kysymys, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että kun puhumme rakenteista rajat ylittävässä yhteisössä, emme koskaan puhu kompetenssista, ei edes hallinnollisella tasolla. Hallintotasoilla ja poliittis poliittiset tasot ovat mitä ovat. Valtuudet ovat mitä ovat valtioilla. Jäsenvaltio toimii omalla tasolla, tasolla tahollaan ja omalla tasollaan keskitetysti tai alueellisesti tai paikallisesti tai kunnallisesti. Meillä on tehtäviä, joita voi delegoida. Ei delegoida mitään suvereniteettia tai kompetenssia, voi vain delegoida tehtäviä rakenteiden mukaan. Niille alueille, joilla on parhaimmat tuntemukset omalta alueeltaan, tietää miten pitää yhdistää toimia. Voidaan <clears throat> yhdistää parempaa tahtoa ja voidaan yhdistää parempaa tietotaitoa ja parempaa tapaa toimia, miten toteuttaa strategioita tai ohjelmia. <clears throat> Tässä mielessä on tärkeää, että jäsenvaltioilla Äh, jäsenvaltiolla on myös oma rooli. Subsidi, sub, siis subsidiariteetti ei ole kyse vain, ei, ei ole vain EU-toimielinten sarkaa. Siihen liittyvät myös alueelliset ja paikalliset hallintotasot. Ihan kunnan tasolla Espanjassa ainakin sanotaan, että e, meillä on oma sanonta, jota välttämättä ei pysty kääntämään kaikille kielille, mutta, mutta suurin osa kompetenssista on viime kädessä valtionhallinnon käsissä. Mutta mitä ratkaisuja meillä on näille tuhansille kysymyksille, joita kansalaiset meille ovat esittäneet? Meillä pitäisi olla todella autenttinen liitto hallintovirkamiesten ja poliitikkojen välillä, eli siis hallinnon, valtion ja Euroopan välillä, mutta me voisimme tehdä julkilausumia myöskin paperilla, koska loppujen lopuksi kansalaiset ovat kaikkien näiden ohjelmien, ohjelmien mm, tähtäimessä. Meillä on ohjelmia, jotka voivat maksaa 5000 euroa, mutta tässä voi olla kyse rajat ylittävästä yhteistyöstä. Jos me on kyse pienestä inventoinnista, investoinnista, voimme ratkaista suuremmankin ongelman joillekin kansalaisille ja heidän perheilleen. Eli miten hän voi löytää työtä tämän oman alueensa joltakin toiselta laidalta tai voi löytää terveyspalveluja, jotka ovat sopivaa hänen tarvitsemaansa apuun. Miten me voimme taata että kielellinen kommunikointi myös toimii jossakin, jossakin työmarkkinoilla ja että kilpailukyky saisi pienillä työmarkkinaloilla Usein tarvitaan vain vähän rahaa, mutta silloin on kyse pienistä ohjelmista, joita kehitetään näillä raja-alueiden kaikilla eri tasoilla. Tendenssinä on ollut se, että aina hahmotellaan suuria hankkeita, suuria ohjelmia, mutta jotka voidaan viedä läpi näillä makroalueilla, mutta on olemassa aina se riski, että äh, niitä, niitä ei toteuteta loppuun asti. Nämä pien, pikkuriikkiset ohjelmat ovat paljon parempia, koska ne ovat lähellä kansalaista. Ja loppujen lopuksi haluaisin vielä mainita puhua näistä EUn ulkorajoista. EUn ulkorajayhteistyö on myös äh, erittäin mielenkiintoista, vaikka, vaikka tässä on kyse viisumikysymyksi, viisumikysymyksistä ja muista vaikeuksista. Mutta kuitenkin meillä on tästä myös kokemusta usean kymmenen vuoden ajalta. Me ulkorajayhteistyötä erityisesti voisin kysyä uusilta EUn jäseniltä, mitkä ovat niiden kokemukset näistä aikaisemmasta ulkorajayhteistyötä. Ja olen saanut joitakin vastauksia, jotka ovat hyvin myönteisiä ja silloin voidaan tutustua tois, erityyppisiin politiikkoihin, joihin kansalaiset on sisällytetty eri tavalla. On kyse instrumenteista, olemme pystyneet korjaamaan joidenkin valtioiden osallistumista, jotka eivät ole EUn jäseniä esimerkiksi, voivat olla osana jossakin yhteistyöelimessä, e-, ei EUn jäsenvaltio voi olla jäsenenä, mutta sillä, se edellyttää, että siellä on kaksi muuta EUn jäsenvaltiota tässä tietyssä yhteistyöelimessä ketkä haluavat keskustella kaikkien näiden ohjelmien tulevaisuudesta, niin silloin äh, Sanchez Smith voi myös elvyttää tätä keskustelua. Hän on, äh, hän on elvyttänyt sitä hyvin, mutta alueiden komiteassa on myös keskitty keskusteltu siitä, miten voimme paremmin parantaa tulevaa rajojen välistä yhteistyötä. Tästä on tehty paljon asiakirjoja ja muista näistä arvioista loppupäätelmistä on tehty asiakirja. Minä haluaisin myös kiittää teitä kaikkia täällä läsnä olevia valiokunnan edustajia, kaikkia niitä, jotka ovat kiinnostuneita alueiden välisestä yhteistyöstä tulevaisuudessa. Me käymme säännöllisesti näiden yhdistysten luona aluetasoiden ja tapaamisissa. Me haluaisimme olla myös paljon lähempänä Eurooppaa. Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää professori Charles Rickein äh, tekemään selkoa omasta esityksestään. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. On aina suuri kunnia ja ja miellyttävää olla europarlamentaarikkojen kanssa keskustelemassa. Olen täällä myös teidän kolleganne Rova Sanchez-Mitchin kutsumana. Usean otteeseen hän on osoittanut, kuinka hän on dynaaminen ja kuinka hän on yrittää ymmärtää paremmin menneisyyttä ja nykyisyyttä myös Euroopan tulevaisuutta, kun puhutaan aluepolitiikasta ja rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ja minä olen rouva puheenjohtaja kuullut puhuttavan aluepolitiikasta eri Euroopan maissa, jopa Euroopan ulkopuolella. Te, te olette vieneet eteenpäin tätä viestiä aluepolitiikasta, alueellisesta kohesiosta Euroopassa. Voitaisiin, minä yritän nopeasti muutamassa minuutissa – on tietysti aina vaikea puhua muutamassa minuutissa jostakin asiasta, mutta varmasti teillä on samoja kokemuksia tästä. Mutta minä haluaisin kuitenkin tehdä jonkinlaisen yhteenvedon kaikesta siitä, mitä olen voinut analysoida, mitä on eletty, koettu ja mitä voidaan ehdottaa rajat ylittävästä yhteistyöstä, sen koordinoinnista ja yhteistyötä. Ja voi olla, että toistan paljon sitä kollega Guillermo Ramirez on jo sanonut, joka me minä, meitä vetää myös Belgian saksankielisen alueen ö, puheenjohtaja vetänyt Vallan Van Listelro, joka oli e, kollega Guillermo Ramirezin edestä, ediltä, edeltäjä tässä raja yhdistyksen pääsihteerin toimessa. Rouva puheenjohtaja, jos haluatte, minä ensin aloittaisin ihan omasta elämästäni. Siinä ei ole mitään salaisuuksia. Minun isoisäni, flaminkielinen, belgialainen flaminkielinen oli raja-alueella oleva työntekijä Kurtreessa, Kurtreen kaupungissa ja Turkuanin kaupungissa tekstiiliteollisuuden yrityksissä. Ja minun isäni öö, oli Sveit, lähti Sveitsiin ja hän lähti, lähti siis Aostan laaksoon ja Savojin alueelle töihin Sveitsin raja-alueille. Eli minun omat perhekokemuksenikin ovat hyvin tuntuvia, kourin tuntuvia, minkälaista on rajat ylittävä yhteistyö. Ja sen takia minä voin tajuta, kuinka tärkeää rajat ylittävä yhteistyö on ja miten me voimme hahmottaa tulevaisuutta. Te varmasti olette vakuuttuneita siitä, että raja-alueet, ehkä enemmän kuin mitkään muut alueet, ovat olennaista osaa, ovat olennainen osa historiaa, menneisyyttä, nykyisyyttä, mutta myös Euroopan tulevaisuutta. Jos ei tunne tarpeeksi raja-alueiden merkitystä, kuinka ne ovat koko Euroopan rakentamisen moottoreita, katalysaattoreita, sen keskeinen ooli, niin silloin varmasti menee jollakin tapaa, kulkee aivan tilanteen ohi eikä tajua, miten voidaan vahvistaa eurooppalaista rakentamista. Tässä on kyse dialektisesta tilanteesta. E, te, eurooppalaiset edustajat, pystytte ensimmäisenä varmasti vastaamaan tähän dialektiikkaan, koska raja-alueilla on kyse mikrointegraatiosta. Minä käyn täsmenän, minä punnitsen hyvin sanani, tässä on kyse mikrointegraatiosta jos ajattelemme keskeistä tavoitetta, joka EUlla on, Euroopan integraatio, makrointegraatio, mutta ei makroalueena, niin kuin kollega äsken puhui tässä on kyse makrointegraatiosta kaikilla eri EUn tasoilla. Er, eh, siihen kuuluvat kaikki jaetut, jaetut toimivallat, jonka te kaikki tiedätte, kun puhutaan juridista kieltä. Tämä alue, nämä raja-alueet, mikrointe, mikrointegraatioalueet. Miksi? Miksi näin? Miksi käytän tätä termiä? Ja yritän antaa teille ihan täsmällisiä esimerkkejä. Tuonnempana ne ovat luoneet elinalueita, työllisyysalueita, koulutusalueita, terveydellisiä alueita, liikkuvuusalueita, aluesuunnittelualueita, kulttuurialueita, vapaa-ajan alueita, jotta voisivat vastata kansalaisten raja-alueiden kansalaisten pyyntöihin ja toiveisiin ja odotuksiin. Ja kuten jo sanoin, minä olen tehnyt tohtorin väitöksen, tohtorin väitöstyöni 1978 raja-alueiden työntekijöiden tilanteesta. Käytän sanaa raja, ikään niin kuin se olisi leikkaava, mutta myös yhteen kiinnittävä, ompeleva tekijä, ikään kuin vetoketju. Rova Sanchez-Schmidt puhui tässä jakaumasta, minä puhun leikkauksesta, miten voidaan leikata, miten nämä raja-alueet voidaan leikata. Ja meillä on, meillä on myös indikaattoreita tästä, miten me voidaan sitten ne jälleen ommella sitoa yhteen. Tästä on, on tehtävissä suuren luokan analyysiä tästä dialektiikasta, mikro- ja makrointegraatiosta. Minä olen pystynyt toteamaan kaikilla raja-alueilla, että tämä pätee kyllä eiliseen nykyisyyteen ja huomiseen. Mutta pitää kunnioittaa tätä kaikkea kokonaisuudessaan, se EUn jäsenmaissa kuin koko e Euroopan alueella. Oli kyse 27 tai 47 Euroopan maasta. Minä voisin ne luetella, mutta minun tekstissäni mainitaan ne. Minä pyrin tässä nyt tekemään yhteenvetoa 30 vuodesta raja-alueiden yhteistyöstä – tässä on kyse vastavuoroisesta informaatiosta, tiedosta. Tiedosta ja voin sanoa, että pitää myös osata arvostaa naapuriaan sen omissa toimielimissään, sen alueellisessa järjestäytymisessään, sen toimintamuodossa. Minä haluan myös täsmentää välittömästi, että olen aina toiminut näin ja toivon, että uskotte minua että ne neljä suurta poliittista järjestelmää, jotka ovat vallalla Euroopassa, joista te olette riippuvaisia, ne kaikki ovat demokraattisia. Joskus, joskus jotkut sanot, että no, liika keskittäminen, liika keskittäminen haittaa demokratiaa tai liika federalismi haittaa demokratiaa. Minä en tähän kommentoi mitään. Neljä suurta poliittista eurooppalaista järjestelmää, kaikki demokraattisia läsnä olevina, esittävät erilaisia toimintamuotoja, alueellisia toimintamuotoja ja ne erilaistuvat vielä enemmän raja-alueilla. Mutta siellä pitääkin luoda juuri näitä ylikulkusiltoja. Jos on kyse <clears throat> hajakeskitetystä tai keskitetystä tai alueellisesta, federalistisesta, poliittisesta järjestelmästä tai toimintamuodosta, te voitte todeta, että kaikilla rajaloilla näiden järjestelmän täytyy toimia yhteistyössä. Eli niiden pitää olla jonkinlaisia yhteistyömuotoja ylikulkusiltoja, yhdistäviä siltoja, jotta voidaan vastata aivan täsmällisiin ongelmiin. Toinen toteamus <clears throat> eurooppalaisen alueellisen yhteistyön ryhmän myötä, joka on instrumentti, niin 5. heinäkuuta 2007 tuli esille ongelma ja se on osittain jo ratkaistu <clears throat> raja-alueiden toimielinten äh, <clears throat> juridisen henkilön välittämän instituution välillä. Joskus voidaan euh, Joskus voidaan erottaa nämä kaksi asiaa, juridinen henkilö ja juridinen arvo, mutta tässäkin pitää vielä edetä, on paljon vielä työtä tehtävissä, että jatkuvasti osaa erottaa nämä kaksi keskeistä konseptia. Jos ajatellaan sitten kolmanneksi kaikkia Euroopan raja-alueita, niin voisin sanoa, että siinä kaikkihan on kestävää, mutta tässä on kyse, ei ehkä aina, mutta jos ajatellaan, mutta kaikesta tulee kestävää. Jos me haluamme, että meillä olisi keskeinen intressi, niin silloin poliittisten päättäjien, valtuutettujen mm, intressien pitää olla kestävää olipa vallassa sitten mikä tahansa poliittinen puolue. Ja meillä on huomannut, että poliittinen tahto joskus puuttuu tai se laskee voimakkaasti rajat, äh, raja-alueiden yhteistyössä meidän täytyy ajatella myös sitä inhimillistä humania ihmiskudosta, joka asuu siellä raja-alueilla. Toinen toteamus, jonka olen voinut tehdä, on ongelma, joka on sodan jälkeinen toteamus, rahapuute vain harvoilla raja-alueilla on paikallisia, alueellisia tai kansallisia yli, rajat ylittäviä yhteisbudjetteja. Interreg-ohjelman avulla vuodesta 1991 tähän vuoteen asti monen vuoden ajan on siis voitu vastata eurooppalaisella tasolla aivan erityisluonteisiin ongelmiin raja-alueilla ehkä tämä on yksi tämä jokaisen alu, raja-alueen oma erityispiirre, joka usein unohtuu matkan varrella. Totta kai ongelma, rahaongelma, budjettiongelma, rajat ylittävä budjettiongelma vaatii sille kuuluvan asianmukaisen vastauksen. Kuudes tote, toteamus, se on varmasti teille tuttua raja-alueelta, jos tulette. Mm, niin kolmas euro edustajista tulee raja-alueelta, niin te varmasti joskus olette itse eläneet nämä ne ovat ne taloudelliset epätasa-arvot, epätasa-arvot tilanteet jotka vallitsevat näillä alueilla. Ja ne ilmenevät työllisyys, kuljetus, liikenne, asuntokysymyksissä ja numerisen yhteiskunnan ilmenemismuodoissa. Se tulee hyvin voimakkaasti esille, koska se synnyttää enemmän epätasa-arvoa, epätasapainoa. Sen takia minä olen ehdottanutkin, Rova Sanchez-Schmidt ja monet muut ovat teistä täällä läsnä olevista, ovat varmasti samaa mieltä, että meidän pitäisi saada todella <clears throat> rajat ylittävä äh, rajat yhteistyön pooli, johon kerättäisiin paljon kokemusta äh, verotuksen alalta, oikeustieteen, juridiikasta, talouden alalta, finanssialalta. Ehkä siinä törmätään vaikeuksiin, koska verotuksessa vaaditaan yksimielisyyttä, sosiaalikysymyksissäkin vaaditaan lähes yksimielisyyttä, eli tasapainoa voitaisiin ryhtyä synnyttämään, jos lähdetään harmonisoimaan, integroimaan enemmän näitä raja-alueita. Ja kaikki konvergenssiyhteistyö raja-alueilla voisi olla yksi vastaus. Ehkä minä menisin vieläkin pidemmälle ja sanoisin, että vähän lähdettäisiin joustamaan joitakin direktiiviä, niiden toimeenpanoa, täytäntöönpanoa. Eli joustamaan yhteisön säännösten toteuttamista joillakin raja-alueilla ihan kokeilumielessä. Sen myötä voitaisiin ehkä antaa paremmat kehitysmahdollisuudet näille raja-alueille koko Euroopassa aivan silloin, jos on kyse, kyse näistä naapuruusongelmista. Seitsemäs toteamus, se on viimeinen. On paljon sosiotaloudellista, verotuksellista epätasa-arvoa, ympäristöllistä epätasa-arvoa, minä olen todennut myös, varmasti tekin olette voineet todeta sen silloin, kun on kyse kulttuurisista tai mentaalisista <clears throat> rajoista. Monissa direktiiveissä, säännöksissä, asetuksissa on usein unohtunut. On ihan selvää, että on kyse raja-alueista Euroopassa, niin siellä on olemassa äh, myös stereotyyppejä, mielenlaaturajoja, kulttuurirajoja, jos ajatellaan ihan kielellisestikin, niin en minä viittaa tässä mihinkään maahan, mutta varmasti arvaatte mistä puhun, mutta voitaisiin toivoa, minä ainakin omalta osaltani ja varmasti tekin te edustajat voisitte vähän viedä tätä asiaa eteenpäin, jotta olisi indikaattoreita siitä, että meille syntyisi todella raja-alueiden identiteetti ja kulttuuri. Tämä raja-alueiden identiteetti ei ryhdy mitenkään väheksymään muita alueellisia tai kansallisia identiteettejä. Ei se, jos lisätään joku identiteetti, niin jotkut muut he, katoaisivat tai niiden pitäisi heikentyä. Kaiken pitää tähdätä synergiaan, joka vasta, antaisi taas oman vastauksensa raja-alueiden ongelmiin. Lopuksi voisin sanoa, ja palaisin tähän mikro, makrointegraation dialektiikkaan. Te, euroedustajat, te olette vastuussa eurooppalaisella tasolla, mutta myös omilla alueillanne omissa, jos tulette provinsseista, lääneistä, lendereistä, erilaisista hallinnollisista tai poliittisista yksiköistä, kokonaisuuksista, te voisitte nähdä, miten tämä dialektiikan yli voitaisiin päästä eri alueilla, näillä eri alueilla, jotka olen tässä maininnut. Meillä on raja-alueiden aivan erityishaasteet. Miten niihin voidaan vastata? Mm, nämä haasteet osoittavat, että ensin pitää tasapainottaa kaikilla tasoilla meidän pitäisi päästä irti joistakin kulttuurillisista malleista, jotka jarruttavat tätä raja-alueiden yhteistyötä. Ja tässä on ihan selvää, että raja-alueiden yhteistyö eurooppalaisissa rakentamissa on välttämätöntä. Minä halusin olla myös konkreettinen, minua pyydettiin olemaan konkreettinen. Minä olen elänyt itse, olen pyrkinyt itse ratkaisemaan ongelmia. Minä voisin kertoa nopeasti tässä muutamista asioista luettelonomaisesti. Miten käytetään sairaaloita molemmin puolin? pohjavesien hyödyntäminen, ammattitutkintojen vastaavuus, yritysten, <clears throat> yritysten rekisterikilvet, turvallisuus rajan molemmin puolin silloin, kun on kyse huumeista tai, tai huumeiden viennistä, kun on kyse liikenteen järjestämisestä, hallinnollinen monimutkaisuus, miten voidaan paikantaa yritysraja molemmin puolin, yritys silloin, kun se toimii Euroopan alueella <clears throat> karjan kuljettaminen ja tullimuodollisuudet, mitä, mitä kaikkea olenkaan nähnyt silloin, kun on kyse tullimuodollisuudesta ja, ja silloin karjaa voidaan joutua kuljettamaan satoja kiljotta satojakin kilometriä. Riskipääoman käyttäminen, verotussäännöt, öö, öö, yeah Sosiaaliturvamaksujen yhtenäistäminen, passien yhtenäistäminen, niin puhelinmaksutariffien yhtenäistäminen, minä voisin sanoa, että joskus, jos on kyse kilometrin etäisyydestä, niin joutuu käyttämään tuhannen kilometrin linkkiä Eh, historian, eh, raja-alueiden historian oppikirjojen yhtenäistäminen. Me voisimme ihan käytännönläheisesti lähteä vähän yhtenäistämään kaikkea tätä. Minä olen löytänyt joitakin ratkaisuja kaikkiin näihin ongelmiin ja on itsestään selvää, että minä uskon enemmän kuin koskaan siihen, että raja-alueet Euroopassa, joita tekin edustatte, ainakin te olette valtuutettuja näiltä alueilta, nämä raja-alueet tulevaan jos ne pääsevät tähän mikrointegraatioon tulemaan olemaan eh, eh, ensimmäisten joukossa, jotka todella tulevat toteuttamaan Euroopan unionin yhtenäisyyden. Ja minä uskon siihen yhä enemmän. Ja tämä tulee toteutumaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä minä haluaisin tuossa sanoa nyt puheeni loppuosassa, miksi me emme voisi kuvitella, että jonakin päivänä meillä olisi raja-alueyhteisöjä, mutta meillä olisi myös jonakin päivänä Äh, raja-alueilta tulevia edustajia, euroedustajia, valtuutettuja on erityismandaatteineen. Minä haluan ihan vihoviimeiseksi sanoa, minä olen yhä enemmän vakuuttunut siitä, että raja-alueilla on tärkeä osa. Ne ovat katalysaattoreita, moottoreita Euroopan unionin integraatiossa. Kiitos Rova Sanchez-Smith, kiitos äh, tälle valiokunnalle, että te olette kuunnelleet minua. Euh, Kiitoksia, professori. Nyt avaan keskustelun. Hyvät eh, kollegat, tässä on käsitelty monia tärkeitä aiheita vieraidemme toimesta. Ja haluaisin muistuttaa, että tästä äänestetään vasta maaliskuussa – ja täysistunnossa se voisi olla huhti-toukokuussa. Joten tämä mietintö lienee viimeinen mahdollisuutemme todella vaikuttaa eh, Euroopan komissioon. Ja tästä tosiaan eh, Schmidt jättää mietinnön ensi vuonna. Tämä on erittäin tärkeä sekä äh, rajalueiden kannalta, mutta myös äh, ylikansallisen yhteistyön kannalta. Ja tässä meidän täytyisi antaa vahva viesti parlamenttina siitä, mihin haluamme äh, tämän kehityksen johtavan. Toivon todella, että Sanchez Schmidtin mietinnöstä tulee erittäin mielekäs, joten toivon teidänkin panostanne ja nyt avaan keskustelun ensimmäisenä Manesku. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan <clears throat> aloittaa kiittämällä esittelijää tästä asiakirjasta ja kiitän myös näitä vieraitamme siitä, että he kertoivat meille niistä ongelmista osittain, joita näillä alueilla on. Me olemme noin yleisellä tasolla perehtyneitä näihin ongelmiin ja me yritämme löytää vastauksia ja ratkaisuja näihin ongelmiin. Jos me ajattelemme tulevan agendaa näillä tässä, tässä alueiden välisessä yhteistyössä, jos me haluamme sen onnistuvan, meidän täytyy saada alueelliset ja paikalliset viranomaiset näkemään nämä tarpeet ja niiden pitää poistaa ilmeisiä esteitä, jotka ovat tämän, näiden ohjelmien edessä, erityisesti jäsenvaltioiden tasolla. <clears throat> Ja minusta meidän pitäisi priorisoida alueiden välinen yhteistyöstä myös 2013 vuoden jälkeen osana 2020 strategiaa. Ja sitten tästä monentasoisesta hallinnosta ja alueellisesta hallinnosta. Me, meidän me, tässä suhteessa tavoitteisiin pääseminen on osa tätä alueellisesta, alueellista kohesiota ja raja alueella on alueellista kapasiteettia, joita ei ole, jota ei ole vielä täysimittaisesti käytetty. Ja ne edustavat tärkeää tärkeää osaa EUn politiikassa. Ja jotta saataisiin lujitettua ja tehostettua aluepolitiikkaa, meidän pitää kehittää alueiden välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa tällä saralla. Uskonkin, että alueellisen yhteistyön pitäisi olla avoimempaa mahdollisille kumppaneille alko, yksityiseltä sektorilta innovointi ei voi olla riittävän kestävä, elleivät tutkimuskeskukset ja yritykset saa rohkaisua osallistumaan tähän alueelliseen yhteistyöhön. Siitä syystä onkin hyvin tärkeää antaa yksityiselle sektorille mahdollisuus saada olla täysimittainen kumppani tässä alueellisessa yhteistyössä ja sen projekteissa. Ja pidänkin hyvänä tätä viittausta, jonka esittelijä teki Euroopan alueellisen yhteistyön verkostoon. Ja sehän kyllä mahdollistaa ja helpottaa tällaista yhteistyötä, ja sitä pitäisi käyttää enemmänkin jäsenvaltioiden tasolla. Ja tällaisia, tällaisten raja-alueiden hallintojärjestelmien rakentaminen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen, nämä ovat sellaisia, jotka, tuki, jotka saavat tästä tukea. Meidän pitäisi kannustaa jäsenvaltioita hyväksymään tarvittavia säädöksiä näin tällaisten ryhmittymien perustamiseksi, mikäli ne eivät ole vielä sellaista tehneet, jotka edistäisivät alueellista yhteistyötä. Omassa mietinnössäni pyydän komissiota rohkaisemaan jäsenvaltiota ryhtymään tähän. Mitä tulee alueellisiin yhteistyöohjelmiin, nämä ovat nämä kärsivät tällä hetkellä poliittisen sitoumuksen puutteesta jäsenvaltioiden tasolla ja ainoastaan rajallisesta integraatiosta alueelliseen aluepolitiikkaan. Tämä taas äh, äh, liittyy siihen, että kansalliset ja alueelliset viranomaiset eivät juurikaan ole olleet mukana tässä päätöksentekoprosessissa prosessissa, niin kansallisella kuin Euroopankin tasolla. Tämä on äh, toinen ongelma, jota täytyy käsitellä. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä ilmaista tukeni sille mahdollisuudelle olla saada saada mukaan Rasmus-projekti, jossa olisivat mukana paikallisesti aluehallinto. Tämä olisi osa alueellista yhteistyötä ja paljon onnea tälle mietinnölle. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea kiitän tästä saamastamme tiedosta ja kiitän myös tästä paperista edessämme. Se on varsin täydellistä luettavaa. Siinä on puhuteltu keskeisiä kysymyksiä, johon varmasti, joihin varmasti voimme vielä puuttua valiokunnassa, mutta siitä huolimatta haluaisin käyttää nyt asiantuntijoiden läsnäoloa hyväkseni ja esittääkseni kysymyksiä. Totta kai he kannattavat rajat ylittävää yhteistyötä. Tämän olen kyllä ymmärtänyt. Mutta mitkä nyt ovat ne konkreettiset <clears throat> vaikeat kohdat tämän päivän tilanteessa, jos tarkastellaan tämän päivän säädöksiä? Mitä niissä täytyy muuttaa? Miten niitä täytyy sopeuttaa? Ja ajattelen tässä samalla myös niitä rajoja, joita tänään on olemassa yhteistyön edellä, edessä. Äh, eli 150 kilometriä se on maksimissaan. Eikö, pystyvätkö ne äh, olemaan yhteistyötä tällaisessa äh, asetelmassa, eikö pitäisi olla joustavampi tässä. Sitten lisäkysymys, esimerkiksi nämä prosenttiosuudet yhteisrahoituksessa, eikö niitä pitäisi niiden pitäisi tulla enemmänkin alueilta, näiltä uusilta alueilta kansallisella tasolla, niitä saataisiin enemmän yhteisrahoitusta. En oikein tiedä. Olen kuullut paljon, mutta vähem, on vähemmän tuollaista innostusta Euro, Eurooppa 2020-strategiaa. Tässä pitäisi olla niin kuin älykästä vihreyttäkin. Miten te ymmärrätte? Tämä olen, olen tuostakin kuullut, kuullut puhuttavan lippulaivasta, mutta kyllähän tässä on enemmänkin asiaa. Ja kun ajatellaan vuotta 2007-2013, meillähän on maan ulkorajat osittain osa yhteistyötä yhteisen projektin ö, laatimiseksi. Ja tähän pitäisi olla lisää kriittistä massaa tällaisen projektin taakse. Meidän pitäisi keskittää resurssejamme, jotta näistä projekteista saadaan onnistuneita. Ja sitten vielä, vielä huomautus No minä olen puhunut ulkorajoista, rajoista, mutta tästä mietinnöstä ei, ei riittävästi puhuta ulkorajoista. Me, meillä on ollut erillisiä kysymyksiä, jotka koskivat naapuruusprojekteja. Ehkäpä voitaisiin vuoden 2011 mittaan saada puhua komission kanssa tästä enemmänkin koska tämä naapuruspolitiikka, minä olen kyllä huolestunut siitä, miten, miten se kehittyy ulkorajojen osalta. Minulla on sellainen vaikutelma, että sisärajoilla ihmiset ovat paremmassa tilanteessa kuin ulkorajoilla. Kyllä, tätä voitaisiin hieman rakentaa toisellakin tavalla. Kyllä ehkäpä yksittäisten jäsenvaltioiden pitäisi ryhtyä tässä tuumasta toimeen silloin, kun puhutaan ulkorajoista. Tässä on muutama konkreettinen kysymys teidän suuntaan, mutta muilta osin uskon, että me olemme varsin Kyllä tämä dokumentti muodostaa pohjan sille lopulliselle dokumentille. Kiitoksia. Sabine ja, vielen Dank, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni Ramsen Schmidtiä tästä erinomaisesta keskustelun pohjasta tässä valiokunnassa. Minusta tässä on tullut esille monia asioita, jotka ovat tärkeitä raja-alueiden kannalta. Haluan tässä yhteydessä esittää tämän päivän puhujille kiitoksen, jotka antoivat lisätietoa tästä problematiikasta ja niistä haasteista, jotka liittyvät työhön raja-alueilla. Aivan erityisesti haluan kiittää herra Ramirezia, joka puhui tästä makroalueista. Eh, tämäkin, tässäkin on ollut vissiä epäilystä, mutta te puhuitte kyllä suoraan sydämestä. Minusta tämä makroalueiden muodostaminen on sellaista, joka on osa tätä rajat ylittävää yhteistyötä ja työtä. Todetsamme yhteistä strategiaa, missä on useampia alueita. Se ei kuitenkaan vaaranna näiden alueiden omaa työtä, eikä se ole myöskään vaihtoehto niille, vaan se on, lisä, se on lisäviritys tähän koko strategiaan, osa tätä suurta strategiaa. Tärkeää tulevaisuudessa, tulevassa työssä alue, raja-alueella on se, että me Eh, käsittelemään näitä konkreettisia kysymyksiä, konkreettisia haasteita ja vähän tiiviimmin. Et ensinnäkin on kysymys siitä, millä tavalla näitä ohjelmia, ongelmia, ohjelmia tulkitaan ja miten sitten ne saadaan osaksi Interreg 4. Minä itse tulen alueelta, kotikaupunki on, on Aachen, tämä on tämän yksi avainhimpia alueita tässä regio-ohjelmassa. Meillä on hyvää yhteistyötä raja-alueella, mutta siitä huolimatta jäämme riippuvaiseksi tietyistä kansallisista säädöksistä, jotka vaikeuttavat ja raskauttavat tällaista näiden ohjelmien pyörittämistä. Ja meidän ne pitäisi selvittää ensin ja tästäkin meidän pitäisi keskustella ja esittää konkreettista yhteistyötä ja vaihtaa käytännön kokemuksia alueellisella tasolla, miten me voisimme sitten voisimme priorisoida asioita seuraavalla ohjelmakaudella ja tässä voitaisiin löytää yhteisiä suuntaviivoja, jotka helpottaisivat tällaista rajat ylittävää yhteistyötä ja myös valvontaa. Uskonkin, että me emme saa unohtaa sitä, että kyllähän rajat monissa, monilla aloilla ovat poissa, mutta kaikilla niillä kun ajatellaan Euroopan unionin politiikasektoreita, niin sitä huolimatta tietyt esteet ovat edelleen, edelleenkin olemassa ja ne ovat hyvin tärkeä haaste alueelle. Yksi muutama esimerkki täällä tuli mainittua onko äh, sanotaanko julkinen äh, henkilöliikenne rajat ylittävällä tavalla, sitten puhelinliikenne ja niin poispäin. Ja kun ajattelen laitoksia, se on katastrofi äh, tai äh, palon torjunnassa, niin pitäisi sanota, että jos on joku paloasema, joka on kolme kilometriä rajalta, ja sen pitäisi olla mahdollista siirtyä myös rajan yli toiselle puolelle sammuttamaan mahdollista tulipaloa. Tässä täytyy panostaa enemmän, jotta saataisiin yksinkertaistettua näitä toimia. Tässä on tärkeitä signaaleja, jotka koskevat mahdollisuutta osallistua internet ohjelmaan myös yritysten yhteistyötä täytyy edistää rajat ylittävällä tasolla, mutta täytyy muistaa myös yksi asia, kun katsotaan kohesipolitiikan tulevaisuutta. Meidän täytyy muistaa, että mahdollisesti myös pitäisi jättää liikkumavalueille, että ne voisivat katsoa myös tavoite kakkosta ja tavoite ykköstä myös rajat ylittäviin projekteihin. Minä ajattelenpa tässä esimerkiksi sitä, että meillä on konkreettinen esimerkki Ravel-reitin rakentamisessa siinä on ollut valtavia vaikeuksia. Ollaan saatu varoja eri ohjelmista alueilla, alueilla joita on sitten käytetty tähän projektiin, koska siinä on kuitenkin mukana useita ulkorajoja, useita maiden rajoja, ja siihen on käytetty yksittäisiä rahalähteitä yhteen hankkeeseen niin minusta tällaiset esteet täytyy muistaa näissä tulevissa yleisissä ehdoissa, kun puhutaan alueellisesta yhteistyöstä. Ja ne esteet täytyy poistaa. Kiitoksia. You very much, Riikka. Kiitoksia. Ja sitten Riikka Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja ensiksi haluaisin kiittää raportööriä erinomaisesta tekstistä. Aihe on hyvin tärkeä, niin kuin edeltävät puhujat ovat todenneet, niin tästä on hyvä jatkaa tätä työtä ja käydä edelleen keskustelua tässä omassa puheenvuorossani haluan ottaa ainoastaan kantaa nimenomaan näihin kysymyksiin ulkorajoista ja täysin yhdyn van nistelrooyn kommentteihin siitä että tätä kysymystä pitäisi hyvin vahvasti ja ehkä vahvemmin vielä pystyä käsittelemään koska meillä todellakin on ongelmia näissä ohjelmissa nimenomaan ulkorajoilla. itse tulen itä suomesta äh, hyvin läheltä venäjän rajaa ja tiedän että ohjelmat eivät toimi kovinkaan hyvin. Siellä potentiaali olisi valtava noilla alueilla niin EUn kuin Venäjänkin näkökulmasta, mutta sitä ei todellakaan ole pysty täysin hyödyntämään. Ja yksi iso asia liittyen tähän ovat nämä ENPI-ohjelmat. Ne eivät ole toimineet kovinkaan hyvin. Ja, ja toinen ongelma suhteessa Venäjän ENPI-ohjelmissa on se, että, että Venäjä käsitellään kyseisten ohjelmien sisällä kehitysmaana ja se on heille suuri ongelma. Äh, no nyt keskustelua jollain tasolla on käyty siitä, että tulisiko tämä enpi instrumenttina siirtää ulkosuhteiden alta koheesiopolitiikan alle ja itse kyllä hyvin vahvasti kannattaisin tätä siirtoa ja siinä mielessä kannustaisin kyllä käymään edelleen tätä keskustelua myös komission suuntaan koska on se selvää että meillä koheesiopolitiikan alla on varmasti nämä, nämä ohjelmat ja niiden rakenteet toimivampia kuin mitä ne tällä hetkellä on sit ulkosuhteiden alla ja tämän, tämän en, envin ENPin kohdalla. Uh, thank you, Madame Elżbieta Łukacijewska. E, dziękuję bardzo. Kiitoksia. Minäkin haluaisin e, puhua ulkorajoista. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän käsittää tätäkin kysymystä. Mutta Van Nistoroin tavoin mielestäni tämä aihe ansaitsee vielä enemmän huomiota. Ja myös sisärajat täytyy ottaa huomioon. Mutta joka tapauksessa esimerkiksi Ukraina vastaisella rajalla nähdään kyllä, että unionin sisärajoilla yhteistyö toimii aivan eri sääntöjen pohjalta kuin ulkorajoilla. Uusissa jäsenvaltioissa on paljon kokemusta yhteistyöstä itäisten naapureiden kanssa. Ja tätä täytyisi hyödyntää. Esimerkiksi en ole samaa mieltä siitä, että raja-alueilla olisi mm, voimakasta nuorten mm, poismuuttoa verrattuna muihin alueisiin. Itse asiassa esimerkiksi Puolassa eh, kaikkein suurinta eh, muuttoliike on nimenomaan unionin sisäraja-alueella – ja eh, professori kertoi täällä yhteistyömahdollisuuksista esimerkiksi mm, rajalueen sairaaloilla Puolassa ja Ukrainassa esimerkiksi eh, olisi loistavaa, jos tällainen yhteistyö saataisiin käyntiin. Mutta on varmasti vaikea sopia kustannusten jakamisesta. Joten mm, pyytäisinkin, että tässä mietinnössä kiinnittäisiin enemmän huomiota niiden alueiden ongelmiin, jotka sijaitsevat unionin ulkorajoilla, sillä ongelmat siellä ovat monesti aivan erilaisia eikä muille raja-alueille räätälöidyt toimet sovellu ulkoraja-alueiden tarpeisiin. Kiitoksia. Kiitos. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten käytän tilaisuuden ja käytän itsekin puheenvuoron, sillä kuten sanoin, tästä on tulossa äärimmäisen eh, merkittävä mietintö ja meidän pitäisi todella ottaa kantaa tulevaan politiikkaan. Voidaan sanoa, että eh, mietinnön keskiössä tulee olemaan vuodesta 2013 et juuri politiikan tehokkuus. Ja tähän eh, liittyy myös se valinnanvaraisuus ja ehdollisuus, joka on saavutettu eh, jäsenvaltioiden ja komission välillä. Alustajat ovat olleet tästä hyvin selviä. Eli raja-alueyhteistyön täytyy olla tehokasta, kun sijoitetaan unionin varoja. Meidän täytyy eh, löytää ja päästä eroon eh, kaikista nykyisistä esteistä eh, raja-alueiden yhteistyössä. Näin tehokkuutta saadaan lisättyä. Olisi varmasti hyvä, jos Rova Sanchez voisi ottaa huomioon tämän, tämän seikan mietinnössään. Tätä voidaan lähestyä myös sisämarkkinoiden tehokkuuden kannalta. Tässä voidaan ottaa esiin esimerkiksi poliisiyhteistyö, sairaanhoito ja niin edelleen. Näillä aloilla voitaisiin saada paljon aikaan. Tätä tulisi varmaankin harkita toinen seikka on se, että meidän tulisi olla e, todella selväsanaisia niiden pienien asioiden suhteen, jotka hankaloittavat tätä asiaa. Niistä Roy nostikin esiin tämän 50 kilometrin ongelman. Kaikki tunnemme sen. Ja on myös suuria eroja e, raja-alueiden saaman tuen tasossa, kun kyse on eri jäsenvaltioista. Tähän liittyy myös kelpoisuuskriteerit. Onko ne äh, saanut kunnolla räätälöityä rajalueiden tarpeisiin? Tämäkin täytyy saada kuntoon. Ja kaikki rahoitussuunnittelu täytyisi myöskin saada sellaiselle mallille, että myös rajalueyhteistyö saadaan katettua. Eh, Lambert ja Lukashevska ovat eh, eh, todella nostaneet esiin sen, että meidän täytyy tehdä aivan selväksi, että me emme todellakaan ole tyytyväisiä asioiden nykytilan tilan tässä politiikassa. Tässä on myös monia muita kysymyksiä, jotka täytyisi ottaa huomioon, kun laadimme mietintöä sillä todellakin tällä, tässä meillä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan politiikkaan. Rahoituksista emme puhu tässä vaiheessa, sillä me tiedämme, että se olisi vaikeaa tässä vaiheessa. Ja tietysti eh, tämä eh, riippuu eh, rahoituskehysten hyväksymisestä. Mutta joka tapauksessa voisimme regissä – vaatia sitä, että kohesiopolitiikan rahoitusta lisättäisiin. Ja tässä, tällaisissa kysymyksissä eurooppalaisen rahoituksen lisäarvo on aivan ilmeinen. Muutenhan tämä jäisi vain pieneksi osaksi kohesiopolitiikkaa voimme sanoa, että tässä ei ole kriittistä massaa nykyistä enempää. Joten voisimme vaatia tähän selvää eh, lisäystä. Nyt antaisin puheenvuoron Rova Sanchezille, jos hän haluaa käyttää vielä loppupuheenvuoron. Mitään päätöksiä asiasta ei tehdä tänään, vaan eh, mietintöä käsitellään seuraavan kerran tammikuun lopussa, jos Sanchez on saanut asiakirjan valmiiksi ja sen jälkeen sitten vuorossa on äänestykset. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitän teitä sanoistanne ja olette ihan oikeassa sanoissanne, että meillä on tämän mietinnön kerran e, ja strategiat, joita aiomme siihen vielä lisätä, todellinen on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin päätöksiin tavoitteesta kolme, joka lii, tästä tavoitteesta, joka liittyy osana kohesiopolitiikkaan. Keskustelu ja mielipiteiden vaihdon myötä me emme voi enää missään nimessä epäröidä tämän politiikan raja-alueiden politiikan antamasta valtavasta lisäarvosta. Edustajat, valtuutetut, jotka elävät tätä yhteistyötä ihan paikan päällä konkreettisesti voivat sen todistaa. Me kirjaamme myös, että on paljon ongelmia, esteitä. Meidän pitää tehdä ehdotuksia, jotta pääsemme eroon näistä esteistä ja haitoista. Suuret aihekokonaisuudet tulevat keskustelun alle vielä, jos puhutaan kumppanuussuhteista paikallisten viranomaisten kanssa toteuttamiskysymyksissä jos silloin kun on kyse työvälineistä, mitkä ovat tällä hetkellä tehokkaita, mitä ei ole vielä tarpeeksi hyödynnetty eikä riittävästi hyödynnetty. Painotetaan tulevaa tehokkuuspolitiikkaa. Meidän pitää parantaakin, pitää löytää se tehokkuus, pitää löytää myös elementtejä, että todistamme, että näin on ja pitää myös aina antaa se lisäarvo mukana tehokkuudesta puhettaessa voidaan puhua myös siitä suuresta keskustelusta, joka on rahoitus tai rahoitukset, minkälaista arkkitehtuuria me luonnostelemme tälle politiikalle ja luonnollisesti sen jälkeen talousarviokeskustelut, on kyse summista, määristä, mutta myös miten ne jaetaan eri poliitikkojen kesken. Meidän pitää ehdottomasti puoluttaa tätä raja-alueiden yhteistyötä politiikkana. Olen kuullut myös termejä makroalue Siitä me tulemme myös käymään tyhjentävämpää sisällöllistä keskustelua tästä politiikasta. E, olen vakuuttunut, että sitä ei pidä väkisin viedä läpi. Se tulee olemaan lisätyöväline joillekin alueille Euroopassa. Ja meidän tulee myös lainsäädännön myötä se, minkä me, mitä me voimme lähteä toteuttamaan, miten me voimme auttaa tätä politiikkaa kehittymään vielä painavammin eteenpäin. Mutta väylät ovat nyt avattu, niitä on hahmoteltu ja luonnosteltu ja minä olen avoin kaikelle yhteistyölle ja olen erittäin iloinen tästä keskustelusta. Sain paremman kuvan ongelmakentistä, miten ongelmat hahmotetaan ja mielletään. Meillä on vielä aikaa, meillä on maaliskuulle asti vielä aikaa. Olen erittäin iloinen tästä nykytilanteesta. Tämä mietintöä ei pidä lähteä viemään eteenpäin kiireessä, sitä pitää työstää rauhassa ja miettiä rauhassa tässä kaikkia eri asian yhteyksiä. Kiitos. Once again. Kiitoksia. Vielä kerran eh, kiitos eh, molemmille vieraillemme. Todellakin sydäminen eh, kiitos panoksestanne. Ja kiitos myös Mari Teresille. Ja nyt pääsemme äänestämään. Hyvät kollegat, meidän täytyy tarkistaa. Niin, tarkistetaan korttien toiminta, eli koeäänestys. Voisinko pyytää jotakuta avaamaan tämän? Eli äänestys alkaa ja päättyy. Toimiko? No niin, näyttää siltä, että homma toimii. where I go, where I yes, go, you have to make it. Francisco, Francisco. Okay, but, but you, you, but you, be fast, okay. <laughs> can, can we start? Is everybody ready? Ovat kaikki valmiina? Ei vielä. Selvä, odotetaan vielä hetki. Mutta olkaa hyvät. on So here, here they are, no? It's, it's now 37 we have. You are ready, you tell me. Can we... Oletteko valmiit? Voidaanko aloittaa? Selvä. Aloitamme kohdasta 11, eli BKT ja muut indikaattorit. Kuten tiedätte, meillä on yli 90 tarkistusta ja kompromissien löytäminen oli eh, äärimmäisen hankalaa. Joten meillä on seitsemän kompromissia. Ja kaksi kertaa seitsemän kompromissia minulle kerrottiin. Eli varmaankin äänestys tapahtuu hieman tavallista hitaammin, jotta pääse selviämme näistä kareista. Eli ykkönen kuka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi ykkönen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että hylätty. Jos kukaan ei nyt halua tarkistusta. No, tarkistetaan. Eli tarkistamme kompromissi ykkösen esittelijältä. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty 14.24. Sitten EPP eh, e Alden ECR, niin kompromissi ykkönen, eli puolesta vastaan tyhjää eh, selvästi hyväksytty. Sitten pääsemme kompromissi kakkosen. Kuka kannattaa? Kuka vastustaa? Tyhjää. Hyväksytty. Sitten pääsemme kompromissi kolmosen, Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Ää, äh, hylätty. Sitten pääsemme kompromissi kolmen ää, äh, ryhmiltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt pääsemme tarkistukseen 22. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten pääsemme kompromissi neloseen esittelijältä puolesta A2 osaa. Eli kompromissi nelonen esittelijältä ensimmäinen kohta, kuka kannattaa vastustaa tyhjää hylätty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi neljä eh, poliittisilta ryhmiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten pääsemme eh, tarkistus 33, anteeksi 36 puolesta vastaan tyhjää eh, hylätty. Ah, tarkistetaan 36. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 22 vastaa 17 puolesta. Sitten Kompromissi 5 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 5 poliittisilta ryhmiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 6 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 6 poliittisilta ryhmiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten pääsemme kompromissi seitsemään, missä se sitten onkaan. Eli kompromissi seitsemän, jos olette sen löytäneet esittelijältä siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi seitsemän poliittisilta ryhmiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 91 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nähdäkseni. Sitten 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Koneesti äänestys alkaa ja päättyy. 36 puolesta ja kolme vastaan. Joten onnittelut tästä. Rus Paskis ilmeisesti haluaa vielä puheenvuoron. Aa, teilläkö ei ole korttia? Nyt en kuule. Äh, voisitteko puhua mikrofonin? I'm sorry, I'm just, yeah. Uh, sorry, bet aš neturiu kartelės su savim. didn't announce it earlier, we cannot just probably... Ette sanonut äh, siitä aiemmin Eli tähän äänestykseen nyt ei enää voida palata, mutta voimme ottaa teidät huomioon tulevissa äänestyksissä. Mistä Roy? Kiitos puheenjohtaja. Te onnittelitte kaikkea äänestystuloksesta. Milloin on kysymys esittelijälle? Onko, laittaako hän nimensä vielä tähän mietintöön vai eikö hän ota huomioon tämän äänestyksen tuloksia? Euh, je peux, madame la, la présidente. Voinko vastata, rouva puheenjohtaja? Voinko kertoa tunto, tunnoistani? Niin totta kai hyvä kollega ajoin puhua, hyvät kollegat ajoin ilmaista niin Minä en laita nimeäni enää tähän mietintöön, en allekirjoita sitä, olen pahoillani koska tarkistukset, kompromissitarkistukset, jotka on hyväksytty, ovat poliittisilta ryhmiltä, jotka mielestäni menevät tämän hengen ja dynamiikan vastaisesti, jota olisin toivonut tältä valiokunnalta, kun haluttiin tukea näitä uusia indikaattoreita, joten vedän nimeni pois tästä lausunnosta tässä mietinnössä. Uh, thank you. Anybody else would... Kiitoksia. Haluaako vielä joku käyttää puheenvuoron tästä aiheesta? Olkaa hyvä. The floor is yours. Ε, ναι, κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς ένα λάθος. Θα ήθελα να ξέρει το σώμα ότι... Puheenjohtaja, tein virheen. Haluaisin vain teidän tietää, että minä vastustin tätä mietintöä. Voitteko äh, laittaa minun äänen sille kielteiselle kannalle? Kiitos. Done. Selvä. Näin tehdään. Onko vielä muita kommentteja? Olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, es tut mir leid, ich Puheenjohtaja, olen pahoillani. Minulla ei ole äänestyskorttia valitettavasti mukana. Sitä ollaan juuri hakemassa minulle. Pyytäisin, että voisin äänestää käsin tässä seuraavassa äänestyksessä. Kättä näyttämällä. Sorry, so we have a situation where we have three per... Eli meillä on tilanne, jossa kolmelta henkilöltä puuttuu eh, kortti. Jos kukaan ei vastusta, niin tämä voitaisiin Eh, loppuäänestyksen osalta lisätä heidän kantansa vielä. Eli ilmeisesti yksi vastaan. Ja voisitteko te, olko, o, kannat, kannattaisitteko te, Ruspaskis? Entäpä te, eh, Heijer? Olisitteko te äänestänyt puolesta vai vastaan? Puolesta, selvä. Eli jos kukaan ei vastusta, niin lisäämme vielä nämä äänet eh, tähän loppuäänestystulokseen ja tästä tilanteesta, joka on syntynyt. Eli esittelijä poistaa nimensä mietinnöstä. E, valitettavasti ainoa oikeudellinen keino on se, että me panemme tähän mietintöön e, valiokunnan puheenjohtajan nimen ja lisäämme tähän e, vielä selvennyshuomautuksen. Ja jos kenelläkään ei ole tähän enää huomautettavaa, niin voimme lopettaa tämän kohdan käsittelyn ja sitten pääsemme kohtaan 12, joka on Postinaarun lausunto Mustameren aluetta koskevasta EU-strategiasta. Voimmeko aloittaa äänestyksen? Kaikki valmiina. Eli aloitamme kompromissi ykkösestä. Kuka kannattaa? Vastustaa. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten pääsemme eh, eh, tarkistukseen tyhjää, selvästi hylätty. Ja sitten kompromissi kakkonen eh, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi kolme. Anteeksi, täytyy löytää oikea kohta puolesta. Kolme. Lambert. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi anteeksi, ää, tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus 10 siis. Äänestys alkaa. Ja päättyy. No, 20 puolesta 20 vastaan. Hylätty. Sillä tarvitaan ää, äh, enemmistö puolelle. Ja no, nyt he, ne, jotka, joilla ei ole korttia, Ruspaskis äh, vastustaa. Sitten Haro äh, vastaan, eli 22 vastaan. Eli valitettavasti niiden kautta, jotka tätä kannattivat, niin tämä on kyllä hylätty. Sitten eh, kompromissi nel- nelonen vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä, joten tarkistetaan. Tarkistus 30. Äänestys alkaa ja päättyy. 22 puolesta 15 vastaan, eli hyväksytty. Sitten kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 44. Äänestys alkaa. ja päättyy. 22 puolesta, 15 vastaan, vastaan, eli tämä on selvästi hyväksytty. Ja sitten lop- koneellisesti, eli äänestys alkaa. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. Eli äänestys päättyy. 37 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjääni. Ja onnittelut valmistelijalle. Ja loppuäänestyksen osalta kysyisin vielä näiltä kolmelta kortittomalta. Olitteko te puolesta? Selvä. Ja sitten pääsemme kohtaan 13. Tämä on vaan lausunto palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Voimmeko aloittaa äänestyksen, eli kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nelostarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kahdeksan kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus yhdeksän kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. Eli yhdeksän tarkistuksen toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 27 vastaan, 14 puolesta. Ja sitten kompromissi kolme puolesta. Vain yksi. Aa, vielä yksi. No niin, ja nyt kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 10, anteeksi, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa. Ja päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä ääni ja sitten vielä nämä kolme kortilonta. Oletteko puolesta? Selvä. Kiitoksia. Ja sitten kohta 14. Globalisaation aikakauden, aikauden teollisuuspolitiikkaa Francesco de Angeliksen lausunto. Eli tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistan ykkönen. Äänestys alkaa. ja sitten päättyy 22 puolesta, 20 vastaan, eli hyväksytty sitten kompromissi ykkönen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Emme tiedä. Eli tarkistamme tarkistuksen seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 23 puolesta 20 vastaan. Haluaako joku vielä lisätä kortittoman äänensä tähän? Ei. Selvä. Hyväksytty. Sitten kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vai mitä luulet? Emme tiedä, joten tarkistetaan 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 27 puolesta 16 vastaan, joten sääli, että me tota tajunneet. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 21 puolesta vastaan, en tiedä, eli 21, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 20 vastaan. Onko kortittomilla vielä ääniä lisättävänä? Ei. Eli hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli hyväksytty, mutta kuitenkin tarkistetaan. Eli 23. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 30 puolesta, 13 vastaan, eli hyväksytty. Sitten 24 puolesta. Vastaan. Minusta äh, hylätty, mutta täytyy tarkistaa. Lambert, olen pohjallani. Eli 24. Ja sinä yrität sanella päätökset. 24. Äänestetään. Äänestys päättyy. 22 puolesta 21 vastaan. Miten minä olisin voinut tietää? Sitten 25. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kompromissi 3 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan valitettavasti. 30 äänestys alkaa. Ja päättyy. 29 puolesta, 13 vastaan. Sitten 31 puolesta vastaan tyhjää. En todellakaan tiedä. Arvostelukykyni heittää. Eli 31 tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. 28 puolesta 15 vastaan. Sitten eh, kolme Tähän on suullinen tarkistus The Angelicsilta. Kukaan ei vastusta, joten eh, äänestetään muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 36 puolesta. Aa, sekä raukea. Niin, jos kolme, 35 raukeaa, joten 36 ei voi raueta. 36 on sellainen, että siitä täytyy äänestää puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 36. Äänestys alkaa ja päättyy. 23 puolesta 21 vastaan. Jos eh, ei ole enää lisättäviä, niin tämä on hyväksytty. Sitten 41 puolesta vastaan. Tyhjää. En tiedä tarkistaa 41 nopeasti. Ja äänestys päättyy. 25 puolesta ja 18 vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 49 äänestys alkaa ja päättyy. 27 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 51, johon on suullinen tarkistus äh, Tixeiralta. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli äänestetään tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 40 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. De Angelikselle onnittelut. Hyvät kollegat, minulla on ehdotus. Meillä on tässä puoli tuntia aikaa me voisimme pitää nyt koordinaattoreiden kokouksen ja sitten 17.15 eh, esitysistä mukaisesti tapaaminen Ysisuobon eh, yhdistysten ystävien kanssa. Niin, mitä mieltä koordinaattorit ovat? Ehdotan siis, että koordinaattoreille olen siis tehnyt koordinaattoreille ehdotuksen Meillä on eh, nyt puoli tuntia aikaa. Voisimmeko pitääkin koordinaattorin kokouksen nyt vai haluatteko pitää puolen tunnin tauon? Hyvät eh, valiokunnan jäsenet, kaikki, jotka eivät ole koordinaattoreita, joutuvat nyt lähtemään puoleksi tunniksi ja valiokunta jatkaa varttia yli viisi. Ja nyt koordinaattorit. Anna kaksi minuuttia aikaa muille kuin koordinaattoreille poistua paikalta. Ja jatkamme kello 17.15.